20 ja myöskin esityslista on Euroopan parlamentin sivuilla nähtävissä. Ja haluan kiittää, kiittää kaikkia kollegoita ja toivotan ja tulkeja, toivotan kaikille hyvää yötä.